Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, uh, hyvät naiset ja herrat, Euroopan energiaturvallisuusstrategia. Esittelijänä herra Saudargas. Äänestetään mietintöehdotuksesta. Äänestysluettelot ovat teillä pöydällä. Kymmenet aloitettiin, olette kerinneet levätä, hyvä teille. Ei tosin kaikille meille, koska meillä oli koordinaattoreiden kokous kello yhdeksän alkaen. Mutta nyt aloitamme äänestyksen. Testiäänestys ensinnäkin, kuten tavallista. Pidättekö itse valiokunnasta? Sähköinen tarkistus on alkanut. Onko kukaan äänestänyt? Tarkistetaan koneellisesti. Koneellinen äänestys on päättynyt. No ei huono, ei huono. Mutta kullakin kertaa täytyy tarkistaa, että kasvaako suosio vai vähenee. Ennen seuraavia vaalia, no siihen on neljä vuotta paljon aikaa, no mutta kuitenkin otetaan se huomioon. Kaikkihan on vaalikamppailua. Muuten, onko kukaan Iso-Britanniasta täällä keskuudessamme? Kuka on Iso-Britanniasta? Ehkäpä avustajana no, hyvää onnea kuitenkin toivotamme. No niin, kiitos. Niin, hyvät ystävät, aloittakaamme. Paljon aikaa ei ole. Pitkä äänestys. Kompromissi, tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. 131. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 puolesta vastaan Tyhjää. No ei, kun täytyy tarkistaa, oli vaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan. No, hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 201 puolesta. Anteeksi siis, äänestys päättyy, hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää, varmaankin hyväksytty, hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistakaamme. Äänestys alkaa. kolme Päättyy. Hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO-valiokunnan neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10, koska 253 sikäli kun tiedän on peruttu. Kompromissikymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa se. Sori vaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan No, tarkistetaan taas. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sori vaan, täytyy aina tarkistaa. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 282 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan. No kyllä se täytyy tarkistaa. 286. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei sitä koskaan tiedä. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan koneellinen tarkistus. 313 päättyy. Hyväksytty. 13a kompromissi puolesta. Kompromissi 13a puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänet alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Varmaan hylätty, mutta tarkistetaan. yhdeksän alkaa. Päättyy. Hylätty. Yksitoista. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin. 11. Tarkistetaan koneellisesti. Päättyy. Hyväksytty. 314. Hyväksytty. 314. Ensimmäinen osa. 314. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan taas. 314 äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. 319 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tällä kertaa. Tarkistetaan. Haluatteko tarkistaa? 319 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten pitkä lista tarkistuksia 314 ja 340 asti. 339 myös siellä mukana, koska ne ovat samanlaiset. Eli neljä tarkistusta itse asiassa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan. Kovin tärkeä asia. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Eli seuraava ryhmä 314, 319 ovat samanlaiset. Äänestetään yhdessä. Kuka puolesta? Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava on 319 toinen osa ja 321 koska ne ovat samanlaiset, molemmat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää. No, pitäisi tarkistaa. 341 tarkistetaan. Pu- äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 347 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 345 puolesta. Aha. 345, 346 yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Selvä. Tarkistetaan molemmat. Hyvä ajatus. Että tarkistetaan. 345, 346. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tällä kertaa. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 351 toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan 351 toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 370 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 374 viimeinen lause vain puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 378 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 379 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. In favor. 386 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan 386, äänestys alkaa, äänestys päättyy hyväksytty. Kaksi tarkistusta yhdessä, kolme, kuusi, kuusi ja neljä, yksi, viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kaksi tarkistusta, kolme, kuusi, kuusi ja neljä, yksi, viisi. Äänestys päättyy. hylätty, hylätty. Kolme yhdeksän neljä puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämäkin, hyvät kollegat. 394 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Kuka on valmis arvaamaan? No niin, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vau, wow, huomaatteko? Hyväksytty. Joten sitten Tarkistus 11. kolmetoista puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. 413. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, hyväksytään, mutta tarkistetaan kuitenkin. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 405 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 408 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 408 äänestys alkaa, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 369 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hylätty, kollegat. Niin, no hyvä on, tarkistetaan 369. Tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, se onkin hyväksytty. Joten aina kannattaa tarkistaa, koska te ette nosta käsiänne riittävän korkealle. Pyydän anteeksi tästä. Onnittelut teille, jotka ehdotitte tarkistusta. Noin 417 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 418 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkisteta. 418. Äänestys päättyy. 416 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Pyydän, että nostaisitte kädenne ylös, koska minä en näe täältä mitään. 416 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mahdotonta täältä laskea teitä. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 367 puolesta vastaan Tarkistetaan tämäkin. 367 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 480 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 419 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 445 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 443 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 451 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 452 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 453 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 453 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 454 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Samalla enemmistöllä. Kompromissi 20b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 252 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 482 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 483 puolesta 483 tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. 483, 483. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyytäisin, että nostatte kätenne. 484 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 485 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä 485. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 486 puolesta vastaan. tyhjä Samalla enemmistöllä hyväksytty. 487 puolesta vastaan. Neljä, kahdeksan, seitsemän tarkistetaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Minä en näe. että Täältä tarkistetaan. 38 äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. 191 puolesta vastaan. Anteeksi, 491 puheenjohtaja korjaa. 491 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 491. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 365 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5, 1, 6 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 5, 0, 5 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5, 0, 4 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 507 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 506 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 535 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tämä pyytäisin tarkistamme koneäänestyksenä. 5, 3, 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. Okei. Okay. Hyväksytty. 5, 3, 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on tarkistettava. Pyydän anteeksi. 5, 3, 4 Tarkistetaan, kun äänestyksen äänestys päättyy. Hyväksytty. 606 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 7, 1 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 5, 7, 1 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 586 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 583 on vedetty pois. Sitten tarkistus 584 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi, kahdeksan, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi, yhdeksän, nolla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. kahdeksan puolesta vastaan meidän tulisi tarkistaa tämä. 588 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 603 puolesta. Vastaan. tyhjää. Meidän tulee tarkistaa tämä 603 äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 604 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 604. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 15 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 659 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 605 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 635 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 608 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä on. 608 on tärkeää tarkistaa, luulisin. Äänestys alkaa 6.08. Äänestys päättyy. Hylätty. 662 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 615 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 631 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6333 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 634 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Oletteko valmiita tarkistamaan? Minä sanoin, hyväksytty. No, hyvä on. Tarkistetaan sitten. Kyllä se minulle sopii. Katsotaan nyt. Katsotaan nyt. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Näettekö? Kiitoksia. Eh, ehkäpä te muutitte mieltäne, koska ei se niin selvä ollut äsken. Ää, 30, kompromissi 34 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 636 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Hyvä on. Hyvä idea. 636. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta olitte oikeassa, että meidän piti tarkistaa se. Olitte aivan oikeassa. 4, 7, 5. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6, 3, 0. Puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. 630. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 34a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 646. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 647 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 648 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 688 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 688 tarkistetaan. 688. Ja tarkistus päättyy. Hylätty. 689 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen ensimmäinen osa anteeksi, pyydän anteeksi, mm, kompromissi 38a, olette oikeassa, 38a puolesta vastaan. Ehkä meidän pitäisi tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. A. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Inta neljä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 760 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 698 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 701 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 700 puolesta. Vastaan, Tarkistetaan tämä. 7.00 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 699 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän tulisi tarkistaa tämäkin. Pyytäisin nostamaan kädet ylös että se näkyy tännekin asti. 699 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 704 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Paljon tyhjää äänestäneitä, joten tarkistetaan. 704 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.

hylätty. 705 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 705. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 737 puolesta vastaan tyhjää hyvä ylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40a puolesta vastaan hyväksytty. 40b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 739 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 748 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 748 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7, 6, 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7, 5, 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7, 5, 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Kyllä se varmaan hyväksytty. 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 761 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 685 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 769 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 778 vastaan tyhjää hylätty. 776 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 776. Tarkistamme sen. 776 siis. Tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hetkinen. 779 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 781 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan 781. 781. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 777 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 799 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 799 Äänestys päättyy. Hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hy- tarkistetaan sekin. Ei tässä muuta voi sanoa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 808 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 801 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 802 ja 807 äh, yhdessä. Ne ovat samanlaiset. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 15 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Hetkinen, Inta 15, toinen osa siis. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 803 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 805 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 806 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 804 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 759 puolesta hetkinen 13 siis hyväksyttiin. Eli nyt siis kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 812 puolesta. 812 niin ymmärtän, että mitä tarkoitin puolesta. Vas, siis 812 vastaan tyhjää. No tarkistamme sen. Siis 812. No ehkä se hyvä, hylättiin. No, mutta tarkistetaan se kuitenkin. Tarkistamme sen kuitenkin, kun kerran aloitimme. Äänestys päättyy hylätty, totta. 815 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 816 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 820 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 819 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan tämä

tyhjää. No tarkistetaan sekin. 821 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme tämän, koska niin moni äänesti tyhjää. Siis 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme senkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se on hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi FA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tarkistamme tämän, siis 62 tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 63 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi kaksi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. No tämä, tämäkin tarkistetaan. Koettakaa nostaa kätenne korkeammalle. Tarkistamme nyt tämän 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta 120 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No tarkistamme tämänkin. 120. Tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi LA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 69. Suullinen päättyy. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä. No tarkistamme tämänkin. 85 siis. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 106 puolesta va- vastaan tyhjää hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää hetkinen tarkistamme tämän 124 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 1, 2, 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 1, 2, 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty myös. Hetkinen. No tarkistamme tämän 123. Äänestys alkaa ja nyt päättyy. Hyväksytty. Yksi, yksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 118 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 1, 1, 9 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme tämän 1, 1, 9. Äänestys päättyy. Hylätty. 119 hylätään. Niin, esittelijällä on ehdotus tähän sitaattiin. Äänestäisimme niistä yhdessä, mutta jos joku kieltää, niin sitten äänestämme jokaisesta erikseen. Eli täytyy yhdessä olla sitä mieltä, että äänestämme kaikista yhteispakettina. Niin Teidän täytyy sanoa nyt kyllä tai ei. No. You, you disagree? Yeah, I, I disagree with uh, voting in blocks. Okay. Okay. Niin, en ole tästä samaa mieltä. Block. Uh, so, let us go. Uh, uh, dear friends, uh, well, it is a train. No niin, niin tässä sitten harjoittelemme seuraavan kuukauden äänestyksiä, eli kahdeksan, yksi, kaksi ja siitä eteenpäin meidän täytyy äänestää näistä yhtä, yhdessä paketissa, koska ne ovat kaikki samanlaisia. Eli, eli tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 1, 2, 17, 18, 19 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta va- 891 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 10 hetkinen 10 11 puol- puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty No niin, oli kuitenkin hyvä käydä tämä läpi, koska ei tässä ollut kaikissa kohdissa aivan suurta enemmistöä kuitenkaan, joten ehkä 13-15 jäsentä vastaan muutamaa tarkistusta, joten oli tosiaan hyvä tarkistaa tämä, joten kiitos teille tästäkin. Ja sitten äänestämme sähköisesti, emme millään huutoäänestyksellä, vaan sähköisesti. Eli äänestämme tästä koko ehdotuksesta. Eli nyt loppuäänestys alkaa. Äänestäkäämme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 13, 13 ja 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Jos haluatte sanoa muutaman sanan, niin olkaa hyvä. Niin, Saudarkas, olkaa hyvä. Oh, Haluan kiittää kaikkia hyvästä työstä. Very much. Thank you, colleagues, for voting. Kiitokset kollegoille ja kiitokset äänestämisestä. Hello. Colleagues, let's continue. Mr. Buzek. Hyvät kollegat, jatketaan. Herra Buzekin täytyy mennä Puolaan tärkeän kokouksen. Hän pyysi minua korvaamaan itsensä. Puhumme siis Enzo verkostosta ja saamme esityksen sieltä järjestöstä, siirtoverkko-operaattoreiden eurooppalaisesta verkosta. Toivotan tervetulleeksi Rova Pente Hagemin, joka on siis eh, Ent, sähköentson neuvoston varapuheenjohtaja, ja sitten Vittorio Musacci, joka on kaasuentson pääjohtaja. Niin kaasu siis, sitä senkin tarkoittaa. Niin haluaisin muistuttaa teitä, että Enzo on siis siirtoverkko-operaattoreiden verkko Euroopassa. Ja E on siinä sähköä tarkoittava osa ja G-kaasu. Enzo roolina on helpottaa ja parantaa yhteistyötä kansallisten kaasuverkko-operaattorien välillä ja sähköverkko-operaattorien välillä, jotta voidaan varmistaa, että yleiseurooppalainen siirtoverkko toimii yleiseurooppalaisten energiatavoitteiden kanssa johdonmukaisesti. Olisi aika kiva, jos voisitte olla hiljempaa vähän aikaa. Kiitos. Tämä kyllä häiritsee. Ne perustettiin ja niillä annettiin oikeudellinen toimivalta kolmannessa eu lainsäädäntöpaketissa sisäisille energiamarkkinoille vuonna 2009, joilla pyritään edelleen vapauttamaan kaasu- ja sähkömarkkinoita EUssa. Meillä on noin tunti 15 minuuttia varattu tähän kohtaan. Ehkäpä selvitään vähemmälläkin. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Haakemille alustusta varten. Seitsemän minuuttia tai vähemmän. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos kutsusta. Pentti Hagen on nimeni, siis varapuheenjohtaja on johtokunnassa. Ja sitten seuraavaksi kahdeksi vuodeksi minut on valittu puheenjohtajaksi. Nyt tiedätte kuka olen. Meidän panoksemme energiaunioniin on toimitusvarmuus, kestävyys ja kilpailukyky. Energian trilemma niin sanottu on haastava haaste niin että saadaan aikaan toimintapolitiikkaa, jolla ratkaistaan trilemma, niin ne ovat vaikeampia haasteita, joita toimialan ja hallitusten täytyy kohdata. Energiaunioni on perustettu, jotta trilemma voidaan ratkaista. Ja siirtoverkkohaltijat ovat olennaisessa osassa, jotta energiakäynne saadaan aikaan. Olemme siitä kovin tietoisia, haluamme antaa oman panoksemme ja sikäli kun me sen näemme, niin meilläkin on ollut näiden osa tässä tehtävässä. Ihan vain palauttaakseni mieliin virallisen tehtävän antamme kolmas energiapaketti, kaasudirektiivi, sähködirektiivi, sähköentso, kaasu, Entso ja sitten Aservirasto ovat olennaisessa osassa ja välineitämme, jolla energiakäänne saadaan saumattomaksi. Tämä toimii aika herkästi tämä homma. tulee palvelee tai toimi 34 maassa, 41 siirtoverkohaltijaa, kansallisia monopoleja. Siis teemme työtä yhteiskunnan hyväksi ylipäänsä ja säätelijät seuraavat toimintaamme. Tuhannen gigawatin tuotanto Euroopassa. Siitä huolehdimme. Ja 300 000 kilometriä sähkölinjaa. Eurooppalaisia asiakkaita palvelemme siis päätavoitteemme ovat kehittää verkon kehityssuunnitelmia kymmenenvuotisia. Siihen palaan. Kehitämme myös verkkosääntöjä, yksityiskohtaista sääntelyä. Se on tarpeen, jotta sisäenergiamarkkinat saadaan sopeutettua asiaan ja myöskin rakennamme markkinoita todellakin. Ja teemme yhteistyötä alueilla. Se on hyvin tärkeää meille tehdä yhteistyötä alueellisesti. Myöskin lisäksi, tai siis Euroopan tason yhteistyön lisäksi ja toimintapolitiikassa olemme neuvonantajia. Investoimme 150 miljardia euroa eurooppalaiseen infrastruktuuriin, siis vuoteen 2030 mennessä. Se on vain kolmas osa kokonaisinvestoinneista joita 41 siirtoverkko-operaattoria siirtoverkon haltijaa tekevät Euroopassa. Jos verrataan aiempaan pakettiin, niin siellä on jopa enemmän. Siis tämä on suuri investointi. Ja investointia tapahtuu tälläkin hetkellä. 25 000 kilometriä tasaverta sähkölinjaa 30 000 kilometriä vaihtovirtalinjaa. Mitä siihen kuuluu? Sen myötä voimme vähentää 20 prosenttia hiilidioksidipäästöjä tuotantosektorilla. 60 prosenttia kokonaiskulutuksesta voidaan laittaa uusiutuviin ja hinnat vähenevät 2-5 euroa per megawattitunti. Eli äh, peukalosääntönä jos investoidaan euro, niin hyöty Euroopalle on kaksi euroa. Siinä kaikki voittavat siis. Tämä investoinneista. Sitten tarvitaan sääntöjä. Olemme kehittäneet kolme verkkosääntöä sähkömarkkinoille, sitten verkkoyhteyksille kolme ja verkkoon toiminnalle neljä. Tuhat sivua sääntelyä ja 2015 ne määrä hyväksyä. Ne ovat perusta sille, että sisä, energian sisämarkkinat ovat menestys. Mutta emme laadi pelkästään sääntöjä, me myös rakennamme markkinoita. Olemme rakentaneet maailman suurimmat monikansalliset sähkömarkkinat maailmassa – Meillä on huutokauppoja, joissa on 23 siirtoverkonhaltijaa ja viisi sähköporssia. Ja hyödyt ovat valtavat. Alemmat sähkön hinnat, vähemmän päästöjä, parempi generaattoreiden ja verkon käyttö ja parempi verkkoturvallisuus. 15. toukokuuta viime vuonna. Silloin meillä alkoi olla sama hinta Barentsin mereltä Iberian, Iberian niemimaalle. Ja toivon, että 2015 tulee myös Tsekin tasavalta, Romania, Unkari ja Slovakia markkinoille. Ja sitten sama hinta saattaisi päteä myös Mustalla merellä. Eli rakennamme markkinoita ihan oikeasti. Energiaunionissa on tullut esille, että alueellinen yhteistyö on tarpeen siirtoruikahalkijat ovat aina tehneet yhteistyötä ja toimineet alueellisesti. Ja nyt parannamme myös alueellista koordinointia, jotta verkon toimivuutta voidaan optimoida. Paljon on tullut uusiutuvia sähköjärjestelmään. Se on haaste, kuten tiedätte. Ja nyt alueellisia turvallisuuskoordinaatio keskuksia on peru, per, ollaan perustamassa. Meillä on sopimus siitä 2015. Kaikki sijoitustarvikkohaltijat ovat, ovat yhdellä näistä alueista ja keskuksissa siellä. Tehtävät ovat turvallisuusanalyysit, riittävyysennusteet, kapasiteetin laskelmat, käyttökeskeytyssuunnitelmat ja yhteinen verkkomalli Teemme siis työtä alueella ja toivomme myös, että sitten kun meillä on 2030 vuoden tavoitteet, niin niihin tarvitaan alueellista koordinaatiota kansallisille energiatoimintapolitiikoille ja energiapaletteille. Se on haaste, mutta kovin tärkeä tulevaisuuden kannalta. Energiaunioni on perustettu, jotta trilemma voidaan ratkaista. Meillä on sellainen tunne, että markkinoiden suunnittelu ja sääntelyt ovat nyt kehitetty ja nyt on aika toimeenpanna. Kiitos huomiosta. Kiitos, rouva Hagen. Ja nyt haluaisin pyytää, että herra Musatsi, joka on Kaasuentson pääjohtaja, pitää alustuksensa. Mr. Chairman. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta Ensokille esitellä työnsä täällä ja haluaisin antaa teille näkymät energiaunioniin. Haluaisin kertoa teille, mitä Ensok on. Me kattaamme nyt 26 jäsenvaltiota, 28 Malta ja Kypros eivät vielä ole mukana, koska siellä ei ole kaasujärjestelmää. Meillä on 242 000 Eh, kilometriä kaasuputkea Euroopassa, jotta kaasu voitaisiin viedä kaikkiin Euroopan kolkkiin. Ja se kattaa noin 23 prosenttia energiasekoituksesta Euroopassa. Tämä eh, ovat eh, EUn kaasun ja sähkön ulottuvuudet Euroopassa. Tärkeää on tietää, että kaasu ei koskaan ole ollut paikallinen liiketoiminta, ellei sitten katsota 50-60-lukua, jolloin oli kansalliset kaasumarkkinat. Mutta 70-luvulta lähtien tämä kaasumarkkinat ovat olleet kansainväliset, jolloin kaasu kulki eri valtioiden läpi, jotta voitaisiin järjestää kaasun jakelu näissä maissa ja sitten kohdemaassa. Siksi kaasu on aina ollut eurooppalaista liiketoimintaa, jos on ollut yhteen yhteistyötä kaikkien siirtoverkon haltijoiden välillä koko Euroopassa. 70-luvulta tuonti Venäjältä ja sitten Alankomaista sitten 80-90-luvulla mm, Pohjois-Afrikasta ja sitten Pohjanmereltä 90-luvun lopulla. Näin tämä on kehittynyt. Enson rookin, Ensokin rooli on sama kuin Ensoen rooli. Me yhdistämme kaikki siirtoverkonhakijat Euroopassa. Tarkoituksena on äh, edistää sisäisten energiamarkkinoiden kehittymistä ja loppuun saattamista. Haluaisin antaa teille vain näkemyksen tässä Ensonkin rakenteesta. Yleiskokouksessa ovat kaikki jäsenet mukana ja 12 jäsentä ja puheenjohtaja ovat ähm, hallintoneuvoston kokoonpano. Tämä on Ensokin rakenne ja tuolla alla näette operationaalisen rakenteen, jossa mukana ovat useita ihmisiä, jotta voitaisiin toteuttaa se, mikä on tarpeen toteuttaa se, mitä Enzok yleensä tekee, on vaat eurooppalaiset verkkosäännöt, mm, kaasun kysyntä ja tarjonta arviot talvelle ja kesälle, yhteinen operatiivinen väline jakelun parantamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi ja tietoja ja informaatiota myös jaamme. No niin. voisimme valmistella. Yksi tärkeimmistä aiheista Ensokille on ähm, verkkosäännön kehittäminen. Tarvitaan 12 kuukauden aika jo asiakirjojen valmisteluun sen jälkeen, kun olemme komissiolta pyynnön saaneet. Yksi tärkeimmistä asioista, joka meidän on ottava huomioon, että kun valmistelemme verkkosääntöä, mm, otetaan mukaan kaikki sidosryhmät ympäri Eurooppaa. Kaikki työryhmät, jotka on perustettu Ensokissa, jotka ovat tuossa tuo kolmas ryhmä mm, tuolla kalvon alareunassa, nämä niin kutsut Ähm, sidosryhmien yhteiset äh, työryhmät äh, ottavat mukaan kaikki sidosryhmät äh, ja siellä käsitellään Ensokin ehdotusta. Ensokin rakenne perustuu siihen, että meillä on tämä niin kutsuttu Brysselin tiimi, joka on varsin pieni tiimi, mutta sitä tukevat täysin kaikki Ensokin jäsenet ja kaikki sidosryhmät ovat siinä mukana, jotta mahdollisimman laaja yhteisymmärrys voitaisiin saada ehdotuksesta. Yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin saavuttaa mitä tahansa, erityisesti energia-alalle, jossa kaikkien sidosryhmien täytyy olla mukana konsultaatiossa ja menettelyissä. Se, mitä me olemme onnistuneet luomaan tässä tänä aikana, on se, että kaikki sidosryhmät on laajasti voitu ottaa mukaan tulosten saavuttamiseen. Mitä tuloksia meillä sitten oli? No, tode, jotta saisimme todelliset sisämarkkinat, me tarvitsemme sääntöjä ja välineitä. Ja säännöt ovat verkkosääntöjä, välineet ovat verkkojen kehittämisen kymmenvuotissuunnitelma ja kaikki ne välineet, jotka antavat markkinoille eh, tiedot, jotta ne voisivat eh, toimia eh, ja ostaa ja myydä kaasua ympäri Eurooppaa. Mikä on tämänhetkinen verkkosääntöjen tilanne kaasumarkkinoilla? Tämän viiden vuoden aikana olemme onnistuneet ehdottamaan ja saamaan hyväksytyksi kolme sääntö, verkkosääntöä. CMP ja CAM ne pannaan täytäntöön mm, marraskuussa tänä vuonna muun muassa. Ja sitten meillä on yhteen toimivuussääntö, jonka komissio on juuri hyväksynyt. Ja sitten me käsittelemme myös tariffeja ja lisäkapasiteettia komissio antaa meille ohjausta, että se hyväksytään kaasukomiteassa. Tämä skenaario on siis olemassa kaasualalla. Se, mikä meiltä puuttuu, on tärkein askel, nimittäin täytäntöönpano. Mutta ENSOK ja kaikki sen jäsenet eivät ole pelkästään valmistelleet näitä asiakirjoja, vaan tässä vaiheessa myös eh, testanneet eh, verkkosääntöjen varhaista täytäntöönpanoa siirtoverkon haltijat kokoontuivat kehittääkseen kapasiteettifoorumin niin, että kaasuverkon käyttäjät pystyvät varaamaan kapasiteetin putkista ympäri Eurooppaa. Mutta me olemme myös luonneet tällaisen hyödyllisen välinen, jonka avulla koko markkinat voivat saada tietoa yhdestä paikasta kapasiteetin tarjonnasta ympäri Eurooppaa, joten jokainen käyttäjä voi katsoa, minne hän voi kuljettaa kaasunsa. Monimuotoistaminen on myös erittäin tärkeä energiamarkkinoilla. Se tarkoittaa kaasun lähteiden ja reittien monimuotoistamista. Siihen me tarvitsemme investointeja, tietoa ja visio. Me tarvitsemme investointeja, koska kuten tiedätte, kaasun sisäinen saatavuus Euroopassa on vähentymässä ja vaikka kaasun kulutusskenaario vaikuttaakin siltä, että kulutus tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa, niin silti meillä on tilanne, meillä on tilanne, jossa kansallinen tuotanto on vähenemässä joten meidän täytyy täydentää tätä kansallisen tuotannon vähentymistä toisilla kaasumuodoilla. Se voi olla biometaania, se voi olla liuskekaasua, kun se on mahdollista, mutta voimme myös tuoda äh, Euroopan äh, eri reitein kaasua ja tällä tavoin ylläpitää Euroopan kilpailukykyä. Miksi haluamme monipuolistaa ähm, kaasumarkkinoita, jotta meillä olisi vain vähän kaasun tarjoajia ja sillä tavoin mm, kilpailu vähenisi markkinoilla, jos tarjoajia on vähän. Kun puhumme infrastruktuureista, niin silloin eh, puhumme myös siitä, millä tavoin nämä infrastruktuurit on rakennettavat Tämä on mm, meidän verkkojen kehittämisen kymmenvuotissuunnitelmasta, joka hyväksyttiin viime kuussa. Ja kuten näette, tässä on useita hankkeita, joita esitetään, ja jotkut näistä hankkeista on jo hyväksytty, toiset vielä tarvitsevat hyväksynnän. Ja sitten kun hanke on hyväksytty, niin sen niin olin sanomassa, että eh, siinä vaiheessa, kun eh, viimein eh, lopullinen investointi on tehty ja tehty päätös, niin silloin on kehitettävä, siihen pisteeseen, että kehitetään todellinen kaasuputki tai infrastruktuuri, niin siihen menee kyllä paljon aikaa. Kuten näette, meillä on vielä paljon ongelmia liittyen infrastruktuurin luomiseen Euroopassa. Ja nyt voimme mennä tähän viimeiseen kalvoon. Tästä äh, voitte äh, ymmärtää, että infrastruktuuria vielä tarvitaan, koska Eurooppa tarvitsee kaasua. Tarvitaan kaasujärjestelmän äh, kilpailukyvyn ja toiminnan parantamiseksi. Lisäksi on tarpeen mahdollisimman pian panna täytäntöön kaikki säännöt, jotka ovat jo olemassa. Kiitoksia oikein paljon ja pyydän anteeksi, jos puhuin pidempään kuin suunnittelin. Kiitokset sekä Hagenille että Musatille tästä esityksestä. Ilmeisesti ei ollut puheenvuoropyyntöjä, mutta koordinaattorit, onko teillä sanottavaa, tai koordinaattorien edustajat, Saatte kolme minuuttia ja sitten vielä muille kuin koordinaatoille annamme minuutin. Olkaapa hyvä. Kiitän puheenjohtaja. Saimme tässä paljon tietoa hyvin lyhyessä ajassa ja haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Mainitsitte tämän tarjontapuolen ja erityisesti juuri sen, että Euroopan varat vähenevät, kaasuvarat erityisesti. Mitä mieltä olette tuosta liuskekaasusta, miten sitä voidaan kehittää ja minkälaisen prosenttiosion Eurooppa voisi saada energiaa liuskekaasusta? Niin, kiitos. Niin, liuskekaasu tosiaan voi tässä palvella. Euroopan ympäristö on kyllä toisenlainen kuin Yhdysvalloissa. Me olemme myös tuossa energiaunioni tiedonannossa korostaneet sitä, että liuskekaasu voisi olla yksi mahdollisista reiteistä ratkaisuun ja Eurooppa voisi hyötyä tästä kaasusta, mutta kuitenkin jokaisessa jäsenvaltiossa täytyy tehdä päätös mahdollisuudesta käyttää, käyttää liuskekaasua. Ja prosenttiluvut voitte nähdä näistä esittämistäni kaavioista. Me ehdotimme tätä Tämä löytyy myös meidän 10, verkkojen kehittämisen 10-vuotissuunnitelman nettisivuiltakin, verkkosivuiltakin ja 2000 vuonna 2020 tämä on mainittu potentiaalina mahdollisuutena miljardi kuutiometriä ja sitten 2030 ennuste, joka tietysti täytyy vielä vahvistaa, niin voisi nousta aina kahteen kymmeneen miljardiin kuutioon, mikä on yksi kymmenesosa kaikesta viime vuoden käytöstä, jota koko Euroopassa on käytetty kaasua. No, Tämä on tietysti myös ympäristökysymys, se on selvää, ja jäsenvaltioiden siis siksi täytyykin tehdä omat päätökset tästä politiikasta. Ja minun täytyy vielä sanoa se, että kun minulla on aika vähän aikaa esittää tätä asiaa, niin yhteistyö kaikkien välillä on näiden Entogin viimeisten viiden vuoden työn takana, jotta me saimme tällaisen tällaisen kymmenvuotisuunnitelman ja siitä teimme sitten kolme eri versi- versiota ja saimme sitten tiedot myös markkinoilta ja sitten myös toimielimiltä ja jäsenvaltioilta. Eli kyllä tässä todellakin yhteistyö on ydinsana, koska jos me nyt yksiksemme teemme työtä omin nokkinemme, niin emme koskaan pääse näihin tavoitteisiin. Kiitokset ja sitten Nibler. Danke, Vorsitzender. Ähm, zunächst ein herzliches Dankeschön. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin sydämestä kiitokset mielenkiintoisista esityksistä. Minulla on kaksi kysymystä. Kolmas energian sisämarkkinapaketti, jos nyt oikein muistan, niin sehän on... Kuuletteko meitä? Kuuletteko tulkkauksen? No ehkäpä aloitan sitten alusta. Hyvä. Niin, aloitan vielä kerran alusta. Eli Sydämestä kiitokset mielenkiintoista esityksistään. Kuuletteko nyt? Niin, minulla on kaksi kysymystä. Eh, muistaakseni kolmas eh, energia- sisämarkkinapaketti eh, on vuodelta 2009 ja sehän pitäisi toteuttaa, piti toteuttaa vuoteen 2011 mennessä nyt vuonna 2015. Olemme vielä todella kaukana yhteisistä energiasisämarkkinoista. Nyt kun teidän ää, tehtävänä on myös neuvoa komissiota, niin mitä voisimme tehdä, jotta pystyisimme nopeuttamaan tätä yhteisen energia sisämarkkinoiden luomista. Ymmärrän, että erilaisia hankkeita on ja on toteutettu, mutta jos katson, miten hitaasti sisämarkkinapaketin toteuttaminen joissain jäsenvaltioissa on, niin kyllä se minua kovasti turhauttaa. Eihän tämä ole mikään uusi asia. Mehän olemme jo useita vuosia nämä, sisämarkkinoita yrittäneet toteuttaa ja olemme vielä kaukana siitä. Joten miten äh, suositatte komissiolle, neuvonan, äh, komissiolle ja jäsenvaltiolle neuvonantajana ja sitten teidän näkemyksenne kapasiteettimarkkinoiden laatimisesta? Äh, Saksassahan esimerkiksi tästä keskustellaan, joten teidän näkemyksenne kapasiteettimarkkinoista. Thank you. Um, the speed. Niin, kiitokset. Niin minä voisin huomauttaa, että me emme tosiaan nyt ole saaneet tätä aikaan ensimmäisessä emmekä toisessa energiapaketissa, mutta kolmas on sitten niin yksityiskohtainen. Siinä on paljon eri sääntöjä mukana ja meidän täytyy saada se käytäntöön pantua mitä pikimmin. Ja sen jälkeen sisämarkkinat täytyisi jo saada valmiiksi. Säännöt ovat olemassa, markkinatkin ovat olemassa ja kaikki vapaaehtoiset äh, kohdat on jo täytetty. Joten miten me voimme nopeuttaa tätä? Siirtoverkon hallitsijoiden täytyy taata se, että kaikki toimii riittävän nopeasti ja ryhtyä täytäntöönpano toimii mitä nopeisiin, nopeimmin ja täytyy tarjota apua myös paikallistasolle keskusvirastosta ja komission täytyy tätä valvoa. Eli pääosin asetus on jo toiminnassa, mutta kuitenkin, jos ajattelemme energiaunionia ja tuota e, toimitusvarmuusasetusta ja sen sellaista, ja sitten tuota vähittäismarkkinoita ja tukkumarkkinoita puolestaan, niiden väliset yhteydet saattavat vielä vähän ontua, mutta kokonaispaketti on hyväksytty kuitenkin. Eli kaikki on jo valmiina täytäntöönpanoa varten ja meidän täytyy nyt sitten saada tämä täytäntöönpano jo eteenpäin ja meidän kaikkien tulee osallistua tähän työhön. Eli välineet ovat olemassa ja jäsenvaltioiden täytyy nyt vain ryhdistäytyä. Minä olen kuitenkin hyvin, hyvin myönteinen tulevaisuuden suhteen. Ja sitten kapasiteetista täytyy sanoa, että meidän täytyy saada tuo kohdemalli toimimaan, eli markkinat ensin periaatteella, eikä siirtyä suoraan tuohon kapasiteettimarkkinakysymykseen ennen kuin olemme saaneet tämän ensimmäisen vaiheen hoitettua. Me voimme kaikenlaisia asetuksia ja päätöslauselmia luoda ja myös joustavoittaa tätä järjestelmää, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nopeuttaa järjestelmää eikä odotella liian kauan Joten me haluamme ensiksi kuitenkin täytäntöön panna tämän mallin yksi. Sitä, siksi sitä kutsutaan energiamarkkinoilla, sisäisillä energiamarkkinoilla ja sen jälkeen sitten siirrymme kapasiteettimarkkinoiden kehittämiseen. Mutta kyse ei ole siis kansallisen tason työstä, vaan Euroopan tason työstä ja myös täytyy saada tällainen rajat ylittävä ulottuvuus mukaan, jotta kansallisille rajoille ei jämähdetä ja hoideta asiaa vain äh, rajojen sisällä keskenämme. Mutta ensiksi, vain, ensiksi juuri täytyy rakentaa tämä eh, energiamarkkinat. Ja seuraavaksi Keli, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos alustuksista ja esityksistä. Kaksi kysymystä. Voisitko puhua lähempänä mikrofonia? Niin kaksi kysymystä vain. Yksi molemmille. Tai kullekin. Mitä investointeja vaaditaan 2030 vuoteen mennessä? Mainitsitte 150 miljardia. Mistä se tulee? Oletteko luottavaisia, että se saadaan? Ja jos ei, mitkä seuraukset ovat? No sitten yleisesti kaasusta. G-konferenssissa muutama viikko sitten Dublinissa varmaan Venäjän tilanne, geopoliittinen tilanne, Ukraina on vähän saanut meidät heräämään Euroopassa, erityisesti tarkastelemaan toimitusten eriyttämistä. LNG nestetetty maakaasu tulisi enemmän markkinoille. Se on hyvä, koska sitä on maailmalla, jota voidaan käyttää. Mutta mainitsitte myös biokaasu. Mikä rooli biokaasulla mielestäni tulee olemaan? mikä prosenttiosuus markkinoista ja onko se oikeasti kilpailukykyistä verrattuna nesteytettyyn maakaasuun ja maakaasuun. Kiitos. Why don't you take the investment part of the question? Ja, niin voisitteko vastata? 150 miljardia euroa on 2030 vuotta varten ajateltu suunnitelma ja nämä varat tulevat kulu, ku, um, asiakkailta. Edut ovat suuret. Yksi euro tähän sijoitetaan ja saadaan takaisin kaksi euroa, joten kyllä tämä on todellakin kannattava sijoitus. Eli jos minulla rahaa olisi, niin kyllä minä tähän investoisin. Eli tämä on sinänsä hyvä asia ja meidän täytyy saada va- vakaa säännöskehys aikaiseksi jo, mutta joka tapauksessa sijoituksen tuotto on suuri ja hyväksyttävä ja uusissa, monissa maissa näin jo käykin ja on tapahtunutkin, eli jäsenvaltiot ovat huomauttaneet, huomanneet, miten merkittävää tällaisia verkkoja on luoda. Raha on tietysti aina suuri haaste, mutta nyt meillä on jo tarvittavat sääntely, kehykset olemassa ja mahdollista on näin ollen myös saada tuottoa sijoituksille. Ja sitten vielä kaasusta. Ukrainan ja EUn. Niin ja mitä sieltä odotetaan tulee kaasutoimituksia Eurooppaan? Kyllä tilanne täytyy ottaa huomioon, jotta voidaan investoida eri kaasumuotoihin. Kyllä LNG-henkin ja kuten aiemmin sanoin vastatessani kollegalle, niin myöskin epätavanomaiset kaasut Euroopassa. Biokaasu on yksi epätavanomaisista, jota voidaan käyttää verkossa, jo, jos laatu on hyväksyttävissä verkon, verkon osalta. Investoinnit ovat aina suuri näkökohta. Siinä mielessä, että jotta meillä olisi todelliset sisämarkkinat, ja tässä vastatakseni myös edelliseen kysymykseen, jotta olisi sisämarkkinat, tarvitsemme, kuten sanoin, säännöt, ja kaasulle säännöt ovat olemassa. Nyt täytyy toimeenpanna. Toimeenpano tarkoittaa kaikki yhdessä, jakaen vastuut. Kukin meistä ottaa osan vastuusta, oman osansa. Sitten TSOiden sisällä täytyy tehdä työtä jäsenvaltioissa, myös sanottiin myös kansallis- eh, anteeksi, alueellisella tasolla, jotta voidaan optimoida tilanne. Yhteenliittymät ovat edelleen tarpeen, jotta voidaan voittaa jotakin ongelmia jotain joillakin osa-alueilla. Itä-Euroopassa joissain osissa Venäjän tilanteellakin. Sitten tämä vakaa sääntelykehys Haluan vain muistuttaa, että Yhdysvalloissa on ollut kymmenen vuoden ajan vakaat säännöt, ja pidempäänkin. Se on tarpeen, jotta voidaan houkutella investoijia. Jotkut teistä kysyitte, mistä raha tulee. Niin siis maailmanlaajuisia investointeja tulee, mutta investoijankin täytyy ymmärtää, että kannattaa investoida kaasuun ja sähköön. Kaasun osalta erityisesti se tarkoittaa, että on visiokaasusta energiapaletissa, koska ilman visiota investoijia ei voi löytää. Ei pelkästään niitä, jotka infrastruktuuria rakentavat, vaan myös niitä, jotka käyttävät rahaa kaasukentillä. Siis ei Siis mm, on kyse sitten aluksesta, jolla kaasu tuodaan, tai maakaasukenttä, tai siis jolla tuodaan kaasuuntumiskeskukseen. Sitten kun kaasu on verkossa, sitten sitä ei voida leimata niitä molekyylejä. Silloin se on järjestelmässä. Se on tietty osuus henkilökohtaisin on se, että biokaasu olisi ehkä se, mikä osuus on paikallisesti, koska todennäköisesti ei hyödytä tuoda biokaasua Euroopan laidalta toiseen. No kuitenkin, kun se kaasuverkossa on, niin sitten se on sisällä. Sitten niitä molekyylejä ei voi sinänsä eriyttää. Mutta sääntelykehyksen vakaus, kannusteet investoijille, vision antaminen energiapaletista Euroopassa, EUssa, kaasulle, sähkölle, kaikille muille polttoaineille. Okay. I have my, put myself on this. Uh, Kiitoksia. Olen asettanut itseni tälle uh, uh, kysyjälistalle. Minulla on kysymys teille, herra Musatsi. Kun puhutte tästä täytäntöönpanostatuksesta, niin näen, että Sveitsi on valkoinen, siinä valkoinen Äh, läikkä. En, siinä ei ole Norja, enkä näe myöskään Suomea enkä Ruotsia. Voisitteko selittää tämän minulle? Remember the... Toki, toki. Jos muistatte Euroopan kartan, jota käytiin esitellessäni Entsogia, niin Sveitsi siellä on. Sveitsi on yksi jäsenistämme. Norjakin siellä on. Ukraina on myös jäsenistössämme ja myös mm, tuo entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Ja me tapaamme sitten muitakin haluaisivatko ne saapua jäseniksi Entogiin, joten me olemme laajentamassa yhteistyötämme myös. Miksi tässä kuvassa heitä ei näy? No Sveitsiä tässä ei ole, koska se ei ole unionimaa. Ruotsi siitä syystä, että Ruotsi ei ole vielä valinnut, mihin foorumin haluat osallistua, ja teillä onkin tuo kapasiteetti foorumi käytössänne ja voisivat, he voisivat sitten osallistua tähän kolmen ohjelman hankkeeseen. Mutta kuitenkin me katamme 26 28 jäsenvaltiosta ja myös neljä unionin ulkopuolista maatiota Norja, Sveitsi ja Ukraina sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. So. Kiitos. Onko muita kysymyksiä vieraillemme? Ei näytä olevan. Sitten haluaisin kiittää teitä oikein paljon. Edustaja Rovat Hagem ja herra Musatsi teidän osallistumisestanne keskusteluun ja teidän esityksistänne. Sitten menen viimeiseen kohtaan, ITRE kokouksessa. Kuten tiedätte, meillä on ollut ITRE-valiokunnan matka Washington DC:hin ja Pennsylvaniaan Yhdysvaltoihin. Eilen jotkut meistä saattoivat tavata siellä eh, niitä eh, joitakin kongressin edustajia, jotka tällä hetkellä vierailevat Brysselissä ja oli erittäin mielenkiintoista keskustella heidän kanssaan. Meillä on täällä joitakin ihmisiä, jotka osallistuivat tähän valtuuskunnan matkaan ja kovasti arvostaisimme, jos jotkut osallistujista kertoisivat vähän tästä matkasta. Ehkäpä voisin pyytää herra Rybikiä ensin tai herra Petersen oli valtuus, Petersus oli valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän voisi ehkä aloittaa ja sitten ää, äh, muut voivat kertoa enemmän. Herra Petersen. Kiitokset. Niin, yhdeksän jäsentä osallistui tähän Pensylvanian vierailuun ja Washington DC:hin 16. päivästä maaliskuuta 19. päivään. Ja tässä tarkoitus oli tutkailla tuota liuskekaasuilmiötä ja liuskekaasutuotantoon tutustuimme ja me tapasimme yrityksiä, paikallisyhteisöjä, hallinnon edustajia, tiedemaailman edustajia muun muassa ja kävimme sitten ohjossa myös ihan kenttävierailulla. Ja me puhuimme myös ympäristöön suojelusta ja keskustelimme myös siitä, onko jäsenvaltioilla toimivaltaa liuskekaasun käyttöön. Joissain jäsenvaltioissa on alhaisemmat ympäristösäännöt kuin jossain toisissa ja miten liuskekaasua säännellään liittovaltion tason säännöin ja miten sitten taas osavaltion säännöin ja myös vesisirottamisyrityksessä on ongelmia jos, ja suhteessa maataloustuotantoon ja vaikka matkailualaan ja tässä on paljon opittavaa lainsäädäntötyössä. Me tapasimme myös ympäristö- ja terveysedustajia Pennsylvaniasta ja myös puhtaan veden hankkeisiin osallistuneita, samoin kuin vesisirotuksen vaikutuksia terveyteen, viljeläimiin ja suojeltuihin eläimiin ja muuhun ympäristökysymyksiin. John Lognes oli myös yliopistosta meillä esittelemässä asioita, esimerkiksi terveystarkastuksia ja miten tämä miten suurta osaa taloudesta tämä kaasuteollisuus näyttelee. 130 kilometriä itään Pittsburghista. Me kävimme sitten kenttävierailulla. Tässä oli aika pitkä, pitkät matkat ja me siellä vierailimme Yhdysvaltain mm, erään yrityksen vieraina – ja oli kyse juuri vesisirottamisesta sekä liuskekaasun varsinaisesta hyödyntämisestä. Ihan paikan päällä tutustuimme näihin. Ja Washingtonissa me sitten tapasimme myös kongressin jäseniä sekä muiden virastojen edustajia ja tutkailimme Yhdysvaltain ja unionin ympäristöasioita ja kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, miten eri asiantuntijat näkevät energiavarmuuspolitiikan unionin ja Yhdysvaltain välillä ja miten Yhdysvallat voisi auttaa unionia pääsemään eroon suuresta riippuvuudesta Venäjän, Venäjältä tulevasta kaasusta. Ja keskustelimme myös energiakomitean kanssa ja energian, energiavarmuusohjelman edustajien kanssa Yhdysvalloissa. Ja Michael McCollin tapasimme kongressista. Hän on myös tiede ja teknologia ja kotimaan turvallisuus komitean jäsen ja mietimme siellä teknologian siirtokysymyksiä. Ja sitten me tapasimme myös Christopher Smithin. Hän on sihteerinä fossiilisten polttoaineiden kysymyksistä ja Niklas Shermanin tapasimme siellä myös. Hän johtaa Yhdysvaltain ja unionin energia yhteistyöryhmään ja tämä oli varmaankin yksi parhaimmista tapaamisista koko matkan aikana tutki, keskustelimme tutkimusasioista ja ympäristöä kunnioittavasta politiikasta, pohjavesistä ja eri haasteista, esimerkiksi mm, maanjäristys sen jälkeen, kun on porattu liuskakaasuja e, ja muita maaperässä olevia energiavaroja. Me tapasimme myös liittovaltiotason tiedotuspuolen ihmisiä, keskustelimme uusista verkkosäännöistä internetissä säännöistä, jotka maassa on hyväksytty. Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää lopuksi kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tälle matkalle. Oli oikein mukava matkustaa yhdessä ja tosiaankin saimme käydä hyvin hedelmällisiä keskusteluja Yhdysvaltain kanssa ja kiitokset myös sihteeristölle valtavasta työstä ja siitä, että autoitte valtuuskunnan jäseniä interesting and... Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta ja hyvin esitetystä yhteenvedosta matkanstanne. Haluaisin ehdottaa, että koska täällä ei, ollut niin, täällä ei ole kovinkaan paljon ihmisiä paikalla, niin koska teillä kuitenkin tuo yhteenveto on kirjallisena, niin ehkä voisimme liittää sen tämänpäiväisen kokouksen pöytäkirjaan niin, että kaikki voisivat lukea tuon yhteenvedon, koska Kokoukseen osallistui noin 12 ihmistä. Se on siis hyvä nähdä teidän johtopäätelmänne. Seuraava henkilö listallani on osallistuja Eera Rybi. Äh, Kiitos kovasti. Minä haluaisin kiittää myös sihteeristöä ja valtuuskunnan johtajaa, koska valtuuskunnan johtaja valmisteli asian oikein hyvin ja johti hyvin näitä keskusteluja. Kaksi olennaista kohtaa minulla oikeastaan. Ensimmäinen on se, että liuskekaasukeskustelu kansalaisjärjestöjen kanssa ja ympäristöviranomaisten kanssa osoitti, että itse asiassa teknologia on kovasti kehittynyt eteenpäin ja että turvallisuus ja ympäristötietoisuus ovat tässä todellakin keskiössä. Ja meille se oli oikeastaan hieno kokemus, että asiaa hoidetaan vastuullisesti. Toisaalta ollaan nähty, että on saatu melkein 9 miljoonaa uutta työpaikkaa viime vuosina ja 70 miljardia euroa on äh, nyt verotuloja. 2020 vuoteen mennessä 140 miljardia dollaria äh, halutaan tästä saada ja saadaankin verotuloin. Ja jos nyt sitä verrataan eu budjettiin, niin aika suomittavista tuloista on kyse. CFCC seuraavaksi lainsäädännön osalta. Siis meillähän on digitaalisista sisämarkkinoista komission esitys, mutta että sitten se on jäänyt kiinni trilogeihin ja sen vuoksi on tarpeen, että tässä saadaan uusia impulseja eteenpäin. Virasto on tässä selkeästi todennut, että yksinkertaiset pelisäännöt täytyy saada aikaan, jotka mahdollistavat markkinatoimet ja FCC-yhteistyössähän me voimme kyllä saavuttaa jotain tavoitteiden suhteen ja matka oli hyvin hyödyllinen tässä suhteessa, että miten tulevaisuudessa Yhdysvallat ja Eurooppa voivat paremmin tehdä yhteistyötä. Onko muita kysymyksiä jäsenille, jotka osallistuivat tähän kokoukseen? Ei näitä olevan, mutta minulla on kysymys. Ehkäpä voisitte vastata tähän. Näin eilen Äh, kun äh, tapasimme näitä kongressin edustajia, jotka keskustelivat myöskin liuskekaasusta, energiasta ja niin poispäin, yksikään äh, henkilö ei maininnut ydinvoimaa. Ja kyllä olen hiukan yllättynyt, että se ei löytynyt yhteenvedosta. Ettekö keskustelut siitä vai mitä ydinvoima-alalla tapahtuu Yhdysvalloissa tällä hetkellä? Nuclear was... Niin, ydinvoimaa ei ollut ohjelmassamme mukana. Me keskityimme liuskekaasuun, eikä meiltä ollut mahdollista sen enempää vierailun äh, muualla. Me kävimme myös paikan päällä tosiaan vesisirottamiseen tutustumassa ja muihin toimiin, eli me nimenomaan perehdyimme liuskekaasuun emme muihin energiaan tuotantotapoihin sen enempää. Me olimme kolme ja puoli päivää kokonaisuudessaan Yhdysvalloissa ja meidän täytyy myös matkustaa Pittsburghista muuanne ja muutenkin meillä meni ohiossa paljon aikaa tähän paikasta toiseen liikkumiseen ja meidän varsinainen tavoitteemme oli nimenomaan keskittyä liuskekaasuun ja se oli todella kiinnostavaa. Eh, let me come to the... Kiitoksia. Ja nyt sitten menen viimeiseen kohtaan esityslistalla. Se on se, että meillä on nyt muut asiat. Onko täällä ketään muuta, joka haluaisi ehdottaa jotain muita asioita, ei näytä olevan. Sitten muistutan teitä vain siitä, että seuraava kokouksemme on 28. toukokuuta kello 9 kello 12.30 ja sitten kello 3 kello 18.30. Hyvää päivää!